ja vapauksia kaikissa maissa, mutta erityisesti juuri Turkissa. Hyvät kollegat, haluaisin todeta, että Euroopan parlamentin ja Tunisia sekä valiokunnan yhteydessä herra Mohamed Fadel Ben Robert Tunisian puolesta on nyt vierailu täällä parlamentissa. Minä toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi herra Ben Ramin äänivaltuuskuntansa jäsenet. Minä haluaisin korostaa, mikä merkitys on tällä vierailulla meille. Seuraavaksi toimitamme äänestykset. Ensinnäkin yhdistyneiskuningaskunnan kanssa käytyjen neuvottelujen tilanne.